Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Sitten äänestysselitykset. Vi informo di aver ricevuto olen saanut useita pyyntöjä äänestysselityksiin, eli Meillä on aikaa vain 14.45 asti korkeintaan. Ja sitten jatkamme sen jälkeen istuntoa kello 15. Ja muita äänestysselityksiä sitten tarkastellaan huomenna äänestysten jälkeen. Ja muita äänestysselityksiä voidaan sitten toimittaa kirjallisessa muodossa.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 kun eilen keskustelimme tästä teemasta, herra Farage otti esiin asian, joka ei liity tähän mietintöön mitenkään, mutta joka koskee meribassia ja meribassin suojelutoimia. Ja hän ei ollut tyytyväinen Euroopan komission äh, minä kuitenkin äh, oletin, että joku, joka on ollut tämän parlamentin jäsen niin monta vuotta, tietäisi jotain sen päätöksentekomenetelmistä. Komissiohan teki ehdotuksen tästä ja kansallisten jäsenmaiden valitut ministerit äh, olivat tätä päätöstä vastaan, mukaan lukien George Eustace, Britannian konservatiiviministeri, mutta sen sijaan, että herra Farage olisi kääntänyt tulen vastuullisiin henkilöihin, hän hyökkäsi olisi Euroopan komissiota vastaan tuoden esiin eh, joko tietämättömyytensä tai kyynisyytensä eh, asiassa, joka on hyvin tärkeä tulevan eh, Britannian kansanäänestyksen kannalta. Tämä oli kummallista käytöstä. Kiitos. Sitten Torres Martínez. Joder, no me va esto, no me enciende. No. ¿Sí? ¿Puedes hablar? Sí. Gracias. Kiitos. Nyt on aika vaikea puhua, kun on näin paljon meteliä ja kun kunnioitetaan niin vähän ihmisiä, joilla on puheenvuoro. Mutta minä haluaisin nyt korostaa tässä seuraava, vaikka mietinnön mietintä on lykätty, niin tässä on tonni kalan tilanne parantunut, mutta vaikuttaa kuitenkin siltä, että ei huomioida ollenkaan kalastajien asemaa. Täällä äänestetään kaikkien puolesta, ja jos ajatellaan kiintiöiden jakoa, niin eh, e PP-puolue meillä jakaa myös nämä kiintiöt. Ja jos ajatellaan meillä erilaisia kalastusmuotoja, siimakalastusta ja muuta. Päivittäin tulee ongelmia. Nyt ei huomioida ollenkaan näitä kalastajia. Tässä myös tämä suvereniteettikäsite ei oikein, sitä ei ole huomioitu tässä kansalaisia huomioida yleensäkään. Ja mietinnöstä puuttui täysin sellaiset kannat, joissa mietittäisiin kalastajien sosiaalista asemaa. Tämä on todella häpeällistä. Nyt mietintöä tutkitaan vielä lisää. Tämä on hyvä asia, mutta me emme jatkossakin taistella sen puolesta, että Välimeren tonnikalan kalastajat ja Kanarien saarten Atlantin kalastajat voisivat saada takaisin tämän kiintiin, joka heille kuuluu. Kiitos. Seuraavaksi Mamikins. Priekšsēdētāja kungs, šis normatīvs rezolūcijas projekta galvenais Puhemies, tämän päätöslausumaluonnoksen tarkoituksena oli parantaa yleisen kalastus, yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa erityisesti tonnikalan osalta Välimerellä ja Atlantilla ja perinteiset kalastusmuodot, joissa käytetään erilaisia perinteisiä pyydyksiä ja rysiä kokevat tällä hetkellä erilaisia vaikeuksia, ovat vaikeuksien edessä. Meidän ei pitäisi vaarantaa tasapainoa taloudellisten näkökohtien ja kalastuselinkeinon välillä. Ehdotuksesta on tullut yksi instrumentti yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamiseksi ja epäilen, olemmeko oikealla tielläkin. Sen hänen. Kiitos. On aina järkevää miettiä, mitä tietty taho on tehnyt ennen kuin sitä arvioidaan. Täällä on puhuttu esimerkiksi siitä, että EUlla pitäisi olla yhteinen sotilaspolitiikka ja muuta, mutta ennen kuin mennään tällaisiin vaiheisiin, pitää miettiä, miten on toimittu niillä aloilla, joilla on jo toimivaltaa yhteinen kalastuspolitiikka otettiin käyttöön vuonna 1972. Pitää nyt katsoa, miten tässä on toimittu. Aikaisemmin oli valtavat kalakannat ja nyt on voitu havaita, että joudutaan menemään yhä kauemmaksi kalaan. Ja tässä on ympäristökatastrofi, Periaatteessa oli käytössä uudistuvat kalavarat, mutta kaikkihan osoittaa eh, sen, että näitäkö ihmisiä nyt pitää panna vastuuseen uusista politiikan aloista. Pitää huomioida se, mitä voidaan nähdä. Kiitos. Seuraavaksi Wolf. Today. Arvoisa puhemies, tänään yksi ainoa mies, yksi ainoa maltalainen komission jäsen tuo esiin säännön direktiivin säädöksen, joka tulee koskemaan 800 000 henkilöä Isossa Britanniassa. Nämä ihmiset käyttävät kaiken aikansa kalojen etsimiseen ja nyt yksi ainoa mies kertoo heille, että he voivat pyydystää vain yhtä kalaa. Tässä Euroopan unionissa demokratialla ei ole mitään väliä eikä kansalaisten vallalla. Ainoastaan sillä on väliä, mitä elitit kuvittelevat itselleen hyväksi. Täällä on sanottu, ettei kukaan voi hallita ilman muiden myöntymystä. Jos vain Euroopan unioni ymmärtäisi tämän periaatteen sen, että hallinnon ja vallan käyttö on ihmisiä varten eikä EUta itseään varten. Kiitos per chiarezza informativa. haluaisin nyt tehdä selväksi, että parlamentissa äänestettiin tänään ja komissio esittelee asetuksen parlamentille ja neuvostolle ja parlamentti otti tänään asian kantaa. Eli voisitko nyt kuunnella edustaja? Niin siis halusin vain muistuttaa Halusin muistuttaa teille, että parlamentti äänesti asetuksesta ja asetuksia ei pakoteta komissiosta, vaan parlamentti äänestää niistä ja niistä päättää myöskin neuvosto, eli tässä on yhteispäätösmenettely, ei tässä ole pakotettu yhtään mitään, eli tässä nyt tällainen pieni juridinen tieto teille. Sitten Langenin mietintö Corbett. Honorable Corbett. Yeah, this report... Tämä mietintö kattaa paljon eri asioita, jotka liittyvät kilpailupolitiikkaan sen laajemmassa merkityksessä. Ja yksi asia on erityisen ajankohtainen, eli teräsalan kilpailu, joka tapahtuu kiinalaisten dumpaajien toimista. Tämä on kauppa-asia, mutta eh, myös kilpailuasia komission jäsen on joka on sitten ehdottanut, että pitäisi olla lisää turvatoimia, kun tällaista tapahtuu, mutta mikäs maa siellä neuvostossa onkaan edistänyt etenemistä ja tehnyt mahdottomaksi sen, että tässä parantaisiin toimintaa. No, yhdistynyt kuningaskunta, konservatiivinen brittihallitus on yksi syypää siihen, että tässä ei pystytä edistymään eikä anneta meille välineitä toimia. Ja kansallisella tasollakaan he eivät ole toimineet. Tämä olisi kuitenkin voitu tehdä kilpailusääntöjen puitteissa perustamissopimuksesta. Näin ei ole tehty ja jotkut tekevät aina niin kuin tavallisen tapaan. Eli syytetään Brysseliä. Noudattakaa puheaikoja. Täällä on hyvin paljon äänestysselityksiä. Emmekä voi jatkaa kokosta 14.45 jälkeen koska sitten istunto jatkuu kello 15. Eli noudattakaa puheaikoja, koska mitä pidempään puheemme, sitä harvemmat saavat puheenvuoron. Eli kunnioittakaa kollegoitanne. Seuraavaksi edustaja Morbai. Bár nem szavaztam, a C pont nagyon tetszik, és sajnos nagyon aktuális, főleg néhány posztszocialista ország. Äänestin vastaan, mutta valitettavasti tässä on sellaisia kohteista en pidä jos ajatellaan kilpailupolitiikkaa, niin on niin, että valta keskittyy harvojen käsiin, on melkein feodaalisia oikeuksia ja talous ja poliittinen valta keskittyy ja jaetaan EUn varoja yksiltä toisille. Ja tämä on todellisen demokratian vastaista, jossa on kansalaisia ja jossa on sellaista kilpailupolitiikkaa, jonka pohjalta yrittäjillä on samanlaiset oikeudet, riippuen siitä, kenen kavereita ollaan. Kiitos. Sitten Mamikens. Puhemies, EUn kilpailupolitiikka on yksi ratkaisevia politiikoja EUssa ja se vaikuttaa sen talouskehitykseen ja myöskin sosiaalisiin kysymyksiin. Kansainvälinen ulottuvuus on tärkeä, mutta täytyy löytää tasapaino, kun ajatellaan kuluttajien etuja ja toisaalta sitten kilpailukykyä. Niin tarkoituksena tai siis tämä asia on otettu huomioon mietinnössä ja suosituksia on esitetty komissiolle. Meillä pitää olla sosiaalista kohesiota ja meidän on parannettava kansallista politiikkaa, kun ajatellaan esimerkiksi teollisuuden verotusta. Meidän täytyy myöskin torjua monopoleja. Kaikki nämä asiat on mainittu mietinnössä ja se on hyvä asia. Me tarvitsemme kilpailukykypolitiikkaa, joka varmistaa sen, että kuluttajien edut otetaan huomioon, mutta että myöskin kilpailukyky ei kansainvälisesti kärsi. Temmakove. Mulțumesc. Am votat uh, diferit în acest raport față de grupul ICR și asta pentru că eu cred că... Minun äänestykseni oli erilainen kuin ECRn äänestys mielestäni tämä äh, seikka nousee, sisä, äh, koko veropetos ja verojen välttely nousee Euroopan unionin sisämarkkinoiden rakenteesta ja se maksaa meille noin tuhat miljardia euroa vuodessa. Ja Euroopan kansalaiset joutuvat kantamaan tämän taakan. Emme voi puhua kilpailusta, kun on yrityksiä, jotka maksavat veronsa ja toisia, jotka eivät maksa verojaan. Meidän ei pidä antaa yhteiskuntien lähettää tuottojaan, liikevoittojaan veroparatiiseihin, vaan niiden täytyy koitua maiden itsensä hyväksi jotta, ja verotuksen täytyy olla oikeaa, korrektia myös sellaiset yritykset, joilla on päämajansa veroparatiiteissa, ne eivät saisi osallistua julkisiin hankintoihin. Meidän täytyisi luoda yhteinen rekisteri kaikille Euroopan unionin yrityksille, jotta pakottaisimme ne kaikki maksamaan veronsa niihin maihin, joista ne saavat voittonsa. Kiitos puhemies. Minä tietysti äänestin tämän mietinnön puolesta. Täällä on paljon hyviä suosituksia, niin niistä on apua Euroopan unionille. Voidaan luoda uusia työpaikkoja ja pitää yllä vanhoja. Minulla on muutama kommentti joihinkin tarkistuksiin. Minä ja kollegani Finegel puolueesta eivät, emme äänestäneet ryhmän kanssa 76, 3 ja 89. Niissä äänestimme tyhjää, koska tässä viittaus on CCCTB. Me emme ole samaa mieltä tästä, vaan mielestämme tämä on ainoastaan jäsenvaltioiden asia, kun verotuksesta puhutaan. Ja 81.2 kohdassa äänestimme myös tyhjää, sillä olemme sitä mieltä, että tässä unioni menee pidemmällä kuin OECD PPSn aloitteessa. Täällä on hyviä suosituksia, siis kuten sanoin, erityisesti maanviljelijöitä koskeva kohta ja se hinta, joka heille maksetaan. Tähän tarvitaan muutosta. Sitten Hannan. Thank you, Mr. Deputy. Kiitoksia, puhemies. IMFn mukaan maailman BKTn osuus, kun ajatellaan nyt EUn jäsenvaltioita, on tippunut 30 prosentista 17 prosenttiin nyt tänä vuonna. Mikä on syy tähän? Ei voida sanoa, että kyse on vain siitä, että kehitysmaat ovat kehittyneet. Näin ei ole tapahtunut esimerkiksi Australiassa, Pohjois- Amerikassa tai muissa kehittyneissä talouksissa, vaan ongelmana on ylisääntely. Enkä puhu aikoista siitä, että on direktiivejä kuten REACH, jotka tuhoavat työpaikkoja, vaan puhun nyt tästä lobbauksesta, joka estää pääsyä markkinoille. Ja siellä on sellaisia sääntöjä, jotka edistävät suurten pankkien ja suuryritysten asiaa asemaa. Ja tällä tavalla monet yrittäjät joutuvat lähtemään muualle, jos he haluavat menestyä. Niin kauan kuin tämä järjestelmä on voimassa, niin EU taloudellisesti joutuu jatkamaan tätä alamäkeä. Edustaja McGuinness. Kiitoksia puhemies. Olen iloinen tästä mietinnöstä ja äänestin sen puolesta. Ja ennen kaikkea on hyvä, että parlamentti äänesti 104, 105, 106 ja 107 artiklojen puolesta. Minä olen ollut elintarvike huoltoketjussa, elintarvikeketjussa esittelijänä ja mielestäni nimenomaan nämä artiklat ovat tärkeitä sen suhteen, miten voimme voittaa ongelman ja edistää reilua kauppaa, kun sitä on monesti syytetty kilpailun vastaiseksi. Honorable Dodds. Dodds. I voted... Äänestin mietintöä vastaan, vaikka olen laatioiden kanssa samaa mieltä siitä, että meillä lainsäätäjinä on velvollisuus edistää sellaista ympäristö, joka on kilpailukykyinen, mutta tämän pitäisi mahdollistaa se, että yritykset pääsevät uusille markkinoille ja poistetaan esteet kansantaloudelta. Minä haluaisin puhua valtion tuista erityisesti Pohjois-Irlannissa on tutkittu sitä, minkälaisia valtion tukea on annettu paikallisille toimijoille tuomioistuin sanoi, että suurin osa oli laillisia, mutta päätettiin kuitenkin kerätä kymmenen vuoden verran eh, veroja niiltä, jotka liuskekaasua eh, tuottivat. Tämä koskee erityisiä alueita ja tämän takia sitten pienet kaivannaistoimijat eivät pysty jatkamaan he toimivat kuitenkin hyvässä uskossa, eikä tämä ollut heidän oma syytään. Minä olen tavannut komission jäsenen puhunut tästä, mutta näin ei saa käydä uudelleen. Ja on tärkeää, että yritykset voivat toimia hyvässä uskossa. haakin. Kiitoksia puhemies. Tässä mietinnössä on monia hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi tämä valtion apu kysymys rahoitusalalle, joka saattaa johtaa kilpailuvääristymiin. Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä mietinnössä sanotaan, eli että täytyy varmistaa, että sääntely ei vääristä kilpailua suurten pankkien eduksi. Irlannissa on tilanne ollut nyt tammikuussa, eli on talletusrajoja, joita voidaan laittaa näille luottoliitoille. Ja 100 000 euroa on nyt tämä raja niille, jotka haluavat investoida näihin rahoitusunioneihin, mutta nämä on tarkoitus nyt poistaa markkinoilla ja vaikeuttaa niiden kilpailua. Mielestäni tämä on väärin ja tällainen sääntely on EUn sääntöjen vastaista. Ja meillä pitäisi olla myöskin toimia sellaisia vähittäismyyjiä vastaan, jotka aiheuttavat harmia elintarviketuottajille. Sen vuoksi. Arvoisa, arvoisa puhemies, Milton sen sanoi, että sivilisaation suurimmat saavutukset arkkitehtuurissa, maalaustaiteessa, tieteessä, teollisuudessa tai maanviljelyksessä eivät koskaan ole tulleet keskushallinnoilta. No tässä me istumme Euroopan unionin sentralisoidun keskushallinnon oikein keskustessa neuvosto ei vaaleilla valitut komission jäsenet ja niin edespäin. Ja erityisesti tämän kilpailulainsäädännön kohdalla me näemme jälleen kerran, miten tämä keskushallinto haluaa saada hallintaansa liiketoiminnan ja rajoittaa sitä. Meillä on tämä keskusvaluutta euro, jonka aiheuttamat haitat euroalueelle ja sen kansalaisille me nyt näemme. Me näemme sääntelyn, säännösten äh, vaikutuksen Euroopan unionin kauppaan ja niiden sen haitat. Se läksy, mikä meidän on tästä opittava, on se, että Euroopan unionia ei pitäisi enää keskittää enempää. Se pitäisi, Eurooppa pitäisi antaa takaisin kansallisvaltioille ja tehdä se vapaaksi kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Kiitos. Parola Vuoden mietintö Morvai. kulttuurien välistä vuoropuhelua, koska mietintöä en voinut tukea erityisesti siksi, että siinä puhuttiin hyvin vähän sellaista arvoista, joita koskevaa vuoropuhelua ei tarvitse käydä. Esimerkiksi sellaista aiheesta, että voivatko eurooppalaiset naiset lähteä uuden vuoden aattona juhlimaan julkiselle paikalle. Vuoropuhelua ei tarvita siitä, voi, voimmeko me eurooppalaiset naiset matkustaa junalla ilman miespuolista saattajaa tai siitä voidaan mukko käydä uimahallissa. Ei tarvita dialogia sellaista asioista, joiden puolesta äitimme ja isoäitimme taistelivat. Kyseessä on naisten ihmisoikeudet. Nämä ihmiset pitää panna vankilaan tai heidän pitää palauttaa lähettäjälle pois Euroopasta. Jean Monnet Jean Monnet totesi aikoinaan, että jos kaikki pitäisi tehdä uudelleen, niin hän olisi aloittanut kulttuurista ja koulutuksesta. On tärkeää, että tulevat sukupolvet koostuvat ihmisistä, jotka ovat kunnioittavia, jotka hyväksyvät monimuotoisuuden ja meidän täytyy torjua radikalisoitumista, rasismia, mukalaisvihaa, väkivaltaa ja siksi onnittelen esittelijää. Äänestin tämän tekstin puolesta ja on hienoa, että minun ehdotuksen otettiin mukaan, eli että lapset altistetaan muille kulttuureille jo pienestä pitäen, jotta he saavat elämässä tarvittavia taitoja kun ajatellaan heidän henkilökohtaista kehitystään, työelämänsä ja EU-kansalaisuutta. Kansalaisopetuksen täytyy alkaa jo varhain ja siksi kouluissa pitäisi olla myöskin mukana käyntejä muissa EU-maissa, jotta pienet lapset altistuvat ja osaavat arvostaa Euroopan kulttuurien, kielien ja historian monimuotoisuutta. Tämä muokkaa huomisen johtajia ja meidän täytyy ymmärtää eurooppalaisia arvoja. Sitten edustaja Mamikins. Kiitos puhemies. Kulttuurinen monimuotoisuus on tärkeä osa maailmaamme, siksi kulttuurien välinen dialogi on keskinäisen ymmärtämisen ja koulutuksen hyvin, hyvin tärkeä osa yhteiskunnassamme ja koko maailmassa. Sitä ei voi jättää huomiota, sillä on olemassa kielteisiä stereotypioita, jotka ovat sitkeässä. On tärkeää tukea koulutuksen, koulutusjärjestelmän muutosta. Järjestelmä ei aina ole hyvin tehokas joissakin jäsenmaissa. Meidän pitäisi ajatella kulttuurisen identiteetin säilyttämistä myös ylikansallisella tasolla. Tämä ei ole ainoastaan tärkeää, vaan elintärkeää. Ja tärkeää on sekin, että sopeutamme ja uudistamme näitä periaatteita tulevaisuutta silmällä pitäen ja varmistamme täten oman yhteiskuntamme elinvoiman ja arvojemme säilyvyyden. Kiitos. Kulttuurinen monipuolisuus on aina ollut läsnä Euroopassa. Tämä ei lähtenyt viime vuosien maahan muuttoaallosta. Taustalla ei ole homogeenisia kansoja, vaan historian kulussa on aina eletty yhdessä. Nyt ei tarvita ainoastaan vuoropuhelua näiden uusien vähemmistöjen kanssa, vaan tarvitaan myös vanhojen vähemmistöjen välistä vuoropuhelua. Ja vuoropuhelu on aina kahden suuntaista ja siitä voi olla hyötyä molemmille osapuolille. Valitettavasti jäsenvaltiot eivät kuitenkaan halua muistaa, että niiden alueella asuu vähemmistöjä, jotka haluaisivat käydä vuoropuhelua tai valittavat siitä, että se ei toimi. Tämä kulttuurin välinen vuoropuhelu ei toimi tarpeeksi hyvin ja siksi käännytään Euroopan unionin puoleen. Pyydetään, että Euroopan unioni edesauttaa monenpuolista ymmärrystä. Toivottavasti jatkossa Euroopan toimielimet ovat avoimempia tämän asian suuntaan. Kiitos gospodine predsjednie podrala sam. kiitoksia puhemies tuin tätä mietintöä mitä tulee kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuheluun. Se on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää ja kunnioittaa monimuotoisuutta ja ylläpitää rauhaa. Mutta tämä vuoropuhelu ikävä kyllä usein puuttuu tällä hetkellä, ja Euroopassa on unohdettu perusarvot, joille kulttuurimme ja yhteiskuntamme perustuu. Siksi on hienoa, että mietinnössä korostetaan perheen merkitystä, kulttuuriidentiteettiä, arvoja ja perinteitä, ja siinä korostetaan, että oman kulttuurin oppiminen alkaa kotoa. Perhe on yhteiskunnan pilari ja meidän täytyy tehdä kaikki sen suojelemiseksi ja sen arvojen suojelemiseksi. Jos perhettä suojellaan, niin sen ei pidä pelätä, että kulttuuri on vaarassa, koska me kasvatamme lapsia, jotka rakastavat sitä, mikä on heidän omansa ja sitä, mikä on erilaista. Ja se on kaikkein tärkein askel, jotta saadaan aikaan rauha. Eh, Kiitoksia puhemies. Eh, tuin tätä mietintöä, sillä olen tietoinen siitä, että koulutus ja parempi tasa-arvon tuntemus ovat perusteita myös nelos, neljännen EUn artiklan toteuttamiselle. Nämä ovat sellaisia arvoja kuin oikeusvaltioperiaate, niitä täytyy suojella. Ja tulee mm, tukea myös sellaisia kulttuureja ja yhteiskuntia, jotka eivät ole vielä niin pitkällä, että näkisivät tämän. Silti meidän täytyy myös estää kulttuurien välisen dialogin muuttumista. Monikulttuurisuus mantraksi ja siksi on mielestäni tärkeää, että oma identiteettimme ja omat juuret ö, ovat aina mukana ö, monikulttuurisuuden rinnalla. On maita, jotka ovat EUn jäseniä, mutta joiden yhteiskunnat eivät ehkä ole vielä niin pitkällä, että ymmärtäisivät tämän. Ja ö, kiitos. Hyvä puhemies. Minä olen Pohjois- Irlannin edustaja ja ymmärrän täysin, että voidaan muuttaa erityisesti nuorten elämää, kun ollaan myönteisessä yhteydessä sellaisiin ihmisiin, jotka, joiden tausta on erilainen. Radikalisointi, mitä Euroopassa on havaittu viime kuukausina, johtaa siihen, että mielestäni on tärkeää ryhtyä toimiin, jotta voidaan välttyä nuorten ihmisten rekrytoinnilta ja suvaitsemattomuuden lainemiselta. Tarvitsemme selkeän viestin. On kuitenkin tärkeää, että valtioiden hallitukset ovat etuasemassa. Tässä mietinnössä halutaan vaikuttaa kansalliseen koulutukseen, halutaan harmonisoida lainsäädäntö, joka liittyy kulttuuriperintöön ja kulttuurin ilmaisutapaan. Tämä asia kuuluu ei Euroopan parlamentille, vaan hallituksille. Jos halutaan ruohonjuuri ongelmia ratkaista, se pitää tehdä ruohonjuuritasolla ja pitää muistaa tämä, kun näin federaisesti täällä puhutaan. Kiitos. Hei. Sitten Baltsin mietintö Morvai. En äänestänyt tämän puolesta siitä syystä, että tässä puhutaan tulevaisuutta varten sellaista säännöistä, jotka ovat aikaisemmin jo olleet voimassa ja olisi ollut tärkeää käyttää niitä, jotta olisi voitu välttyä meidän valuuttalaina skandaalilta. Me olisi voinut antaa ihmisille tarpeeksi tietoa, kun eh, luotto myönnettiin Tämä oli tähänkin asti pakollista ja pankkien johtajien vastuu. Se on ollut ennenkin voimassa, mutta ihmiset ei kuitenkaan ole joutuneet vankilaan. Minä olen kysynyt, mitä tai kysyn komission jäseniltä, mitä unioni aikoo tehdä auttaakseen niitä ihmisiä, joiden tilanne on traaginen, kun heillä on valtavia valuutta lainoja, mutta hän ei tavalliseen tapaan vastannut mitään. Edustaja Mamikins. Priekšsēdētāja kungs, globālas finanšu krīzes atskaņas, kuras ņem vietu jau gandrīz desmit gadu atpakaļ. Jo... Niin, globaalin eh, finanssikriisin alkaessa kymmenen vuotta sitten eh, Euroopassa ja erityisesti rahoituspuolella eh, vaikutukset olivat hyvin suuret. Ne koskivat pääomamarkkinoita ja rahoituspalveluja, mutta meidän me emme ole vielä täyden, täysin ratkaisseet näitä ongelmia. Olemme vielä sillä tiellä. Kaikki toimielimet ovat mukana eh, tässä työssä myös kansalliset instituutiot ja niiden tulisi tehdä yhteistyötä, jotta kaikki tarpeelliset uudistukset toteutettaisiin, pantaisiin täytäntöön ja näin estettäisiin tulevat kriisit. 2007-2008 eh, kriisin syitä olivat pankkijärjestelmän tehottomuus ja eh, valvonnan puute, pankin, pankkien valvonnan puute. Siksi tämä on erittäin tärkeä tämä päätös, jonka puolesta äänestinkin. <clears throat> criza financiară a făcut Kiitoksia. Rahoituskriisi on tehnyt tarpeelliseksi sen, että tehdään tiettyjä lainsäädäntöaloitteita Euroopan tasolla ja toteuttaminen on kuitenkin törmännyt erinäisiin ongelmiin jäsenvaltioissa. On myöskin ollut tiettyjä sääntöjä, jotka olivat ristiriitaisia – ja tässä mietinnössä puhutaan näistä puutteista ja siellä ehdotetaan erilaista menettelyä, mitä tulee lainsäädäntöpuitteiden toteuttamiseen, joista nyt on keskusteltu kriisin aikana. Kaikkien jäsenvaltioiden on pystyttävä oikaisemaan se, mitä ei ole tehty oikein näiden puitteistojen toteuttamisessa, mitä tulee avoimuuteen lainsäädäntöprosessissa. Eli meidän täytyy arvioida näitä toimia, joita on tehty talouskriisin aikana. Nyt on kulunut vuosia ja olemme voineet nähdä, millä tavalla talouskriisi on kehittynyt ja meidän täytyy ryhtyä nyt uusin, uudenlaisiin toimiin. Tämän kaputo. Olen monta kertaa puhunut siitä, millaisia sääntöjä meillä on rahoitusalan ja sen hallinnon suhteen. Tässä mietinnössä otetaan askel eteenpäin kohti lainsäädäntömenettelyä rahoituspalvelujen osalta, jotta voidaan välttää se, ettei jouduta samanlaisen lamaan kuin vuonna 2008. Tämä riski on hyvin todellinen ja monet taloustieteilijät ovat puhuneet siitä, että liuske öljyn takia voidaan joutua uuteen kriisiin ja meidän täytyy nyt suurissa maissa tehdä tarvittavia muutoksia. Meidän täytyy puhua siitä, että lainsäädäntö ei ole yhdenmukaista eikä johdonmukaista, ja meidän täytyy ottaa kaikki sääntelijät mukaan tähän työhön. Meidän rahoitus, vakaus, kuluttajasuoja ja myöskin pk-yritysten rahoitus on pidettävä mielessä. Rahoitusalan kilpailukyky on nyt kohdannut erilaisia uhkia, kuten Kiina ja Brexit, ja se on aiheuttanut muutoksia rahoituspalveluihin, ja meidän täytyy ottaa huomioon nyt kuluttajat, ja meillä pitää olla johdonmukainen lähestymistapa, jossa on otettu riskit huomioon. Edustaja Kelly. Hyvää huomenta. Kun olin täällä edellisellä kaudella ja näin taantuma-ongelmat ja näin, miten komission jäsenet te ja herra Barnier myös ponnistelivat kovasti, jotta saataisiin sellaista lainsäädäntöä aikaa, jolla vältyttäisiin näiltä ongelmilta tulevaisuudessa. Nyt on hyvä miettiä, mitä on tapahtunut ja ajatellaan myös tulevaisuutta. Edelleen puhuja mainitsi, minkälaisia tulevia vaikutuksia liuskekaasulla voi olla yrityksille ja miten se voi vaikuttaa Euroopan talouteen. Eli ei pidä suhtautua liian luottavasti mihinkään asiaan. Pankkiunioni on erityisen tärkeä asia, sillä se vaikuttaa koko pankkijärjestelmään, mutta kuten sanoin, pitää olla varuillaan koko ajan ja puolustaa Euroopan kansalaisia. Kiitos. Polchak. Sitten Polchak. Eh, Arvoisa puhemies, minä tuin tätä aloitetta ja tätä mietintöä. Mielestäni se eh, kuvailee hyvin kaikkia perustavanlaatuisia ongelmia, joita rahoituspalveluja Euroopan markkinoilla, eh, pääomamarkkinoilla on. Pääomamarkkinathan ovat tärkeä osa rahoitusmarkkinoita meidän pitäisi ottaa uusi lähtökohta hinnoittelulle pk-yrityksille. Jos me tilaamme, vertaamme tilannettamme USAn tilanteeseen, meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tässä on nyt ongelma, suuri epäsuhta, suuri este yrityksille ja palveluille Euroopan unionissa ja sitten investoinnit kuten myös innovaatiot Euroopan unionin alueella. Ne ovat mukana tässä mietinnössä ja siksi sitä tuinkin ja olisin hyvin tyytyväinen, jos Euroopan komissio kunnioittaisi sitä saamalla aikaan uutta lainsäädäntöä pääomamarkkinoilla. Kiitos. Sitten Materan mietintö ensimmäisenä Valliina. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Me naiset emme ole mikään jokeri yhteiskunnassa, eikä meille tarvitse kertoa, mitä meidän pitäisi tehdä työksemme tai muuten, eikä myöskään suuret ö, talousmahdit ole tee päätöksiä meidän puolestamme, kansalaisten puolesta. Meillä on oikeus päättää omista, omasta tulevaisuudestamme. Haluammeko olla yrittäjiä vai työntekijöitä tai äitejä tai yksin eläviä. Ei ole mitään taikatempoa, joka ratkaisisi naisten epätasa-arvon esimerkiksi työmarkkinoilla. Euroopan unionin täytyy edistää sellaisia politiikkoja, jotka e, eliminoivat eliminoivat epätasa-arvon ja mahdollistavat, helpottavat työn ja kodin yhdistämisen ja että kaikki naiset voivat itse valita, mitä he haluavat tehdä. Ei niin, että tämänhetkiset taloudelliset intressit määräävät näitä asioita. Viimeisten vuosien aikana harjoitettu kireä talouspolitiikka Euroopan unionissa ja monissa jäsenmaissa ovat monilla tavoin hankaloittaneet kansalaisten elämää ja naisten tilanne on tässä kaikkein hankalin sekä perheessä, työelämässä että köyhyydessä. Nyt meidän täytyy kerralla unohtaa se ajatus, että nainen omien ponnistelujensa ja sitoutumisensa nojalla olisi se jokeri, se kortti, joka vedetään hihasta silloin, kun er-, erilaisia puutteita ilmenee. Me kaikki näemme epätasa-arvoa yhteiskunnassa joka päivä, siksi meidän täytyy sitä, ettei naisia riistetä ja siksi meidän ryhmämme pidättäytyy äänestä tyhjää. Kiitos. Kiitoksia. Valina puhui UN nimissä. seuraavaksi Koratsa Bild. Kiitos, voin täysin yhtyä tähän mietintöön, sillä naisten yrittäjyys on mahtavaa valtava potentiaali, jota ei ole käytetty. Se voi tuoda kasvua ja työpaikkoja ja se voi myös antaa lisää voimaa naisille. Naiset eivät ole haavoittuvainen ryhmä, vaan me olemme tärkeä myönteinen seikka meidän taloudellemme. Nyt on korkea aika ymmärtää, kuinka paljon potentiaa naisten yrittäjyydessä on. Tarvitaan selkeitä strategioita, jotta päästään eroon kaikesta syrjinnästä ja vaikeuksista, tarvitaan pääoman saatavuutta, on vähennettävä byrokratiaa ja on taisteltava myös stereotypioita vastaan. Naisia ei pidetä usein uskottavina, esimerkiksi innovaatio- ja teknologia aloilla. Tarvitaan lisää koulutusta, on annettava toinen mahdollisuus, jotta naiset voivat todellakin uskoa itseensä ja uskaltavat perustaa yrityksiä. On hyvä saada aikaan uusia naisverkostoja, sillä on tärkeää antaa toinen toisilleen tukea ja jakaa kokemuksia. Jäsenvaltioiden on tehtävä paremmin mahdolliseksi myös yhdistää työ- ja perhe-elämä, mutta tämä asia pitää hoitaa kansallisella tasolla. Kiitos oikein paljon. Oli Zitnanska. Ja edustaja Zitnanska. Ďakujem veľmi chcem pogratulovať spravodajkyni EPP k schválenej správe prekážky, ktorým... Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää hänen mietinnöstä, jonka käsittelee naisten ja tyttöjen esteitä työelämässä. Heitä täytyy kannustaa työelämän paremmin mukaan. Ja myöskin se tapa, jolla me teemme työtä Euroopan parlamentissa, täytyy muuttaa, koska tällä hetkellä suhtaudutaan epäluuloisesti ja on ennakkoluisia naisia kohtaan. Perhetyöelämän yhdistäminen ei edelleenkään onnistu ja naisten itseluottamus ei kasva, ellei heitä tueta. Jäsenvaltiossa meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia naisille enemmän joustavuutta, enemmän aikaa toteuttaa itseään erityisestikin, kun on kyse lastenhoitopalveluista ja hyvästä koulutuksesta, koska tämä on tarpeen myöskin naispuolisten opiskelijoiden kohdalla. Tätä ei kovinkaan paljon tätä huomioon. Tulevat hoitajat kokit, äh, sairaanhoitajat äh, saattavat jatkossa olla menestyksekkäitä liikennäisiä. Ja kiitoksia Klyne. Kiitoksia puhemies. Mielelläni tuin tätä mietintöä, joka keskittyy naisiin ja heidän markkinoille pääsyyn ja yritysten aloittamiseen. Keskitymme työllisyyteen koko Euroopassa aiheena ja erityisesti pk-yritysten rohkaisuun ja startup-yritysten rohkaisuun. Ja tietenkin naiset ovat valtava potentiaali, johon ei ole vielä keskitytty ja johon on keskityttävä nyt. Ja nyt on puututtava sellaisiin esteisiin, jotka estävät heitä pääsemästä työmarkkinoille ja aloittamasta omia yrityksiään. On puututtava esimerkiksi käteisrahoitukseen, lastenhoitomahdollisuuksiin ja meidän on varmistettava todellakin, että rahoitus on saatavissa ja että siitä ei muodostuisi estettä naisille. Myöskin todella lastenhoito on sellainen asia, jota yhteiskunta ja hallitus voivat tarjota tukena naisille. On pitäydyttävä, tai on autettava perheitä ja ei pidä jättää heitä oman onnensa nojaan järjestämään asioita. Joustava työaika ja lastenhoito ovat tässä keskeisellä sijalla. Edustaja Morvai. Äänestin tämän mietinnön puolesta. Siinä käsiteltiin niitä vaikeuksia, joita naisilla on edessään, kun he pyrkivät ryhtymään yrittäjiksi. Naisten oikeuksien valikunnassa olen aina painottanut sitä, että käytännössä on mahdotonta kuitenkaan puhua eurooppaista kysymyksestä sinänsä, koska entisessä neuvosto maissa, mukaan luettuna kotimaassani Unkarissa, suurin ongelma on se, että kunnollista rahoitusmahdollisuutta ei ole. Eri maiden tilanne vaihtelee suuresti ja ylipäänsä yrittämisen perust, yrityksen perustaminen on hankalaa. Yksin, yksityistämisen jälkeen kansallinen omaisuus jaettiin sijoittajille, suursijoittajille mitä PK-yrityksiin tulee. Pääoma on vaikea saada pieniä yrityksiä varten ja hyvin paljon pääomaa valoi maan ulkopuolelle. Ne, jotka olivat suurtoimijoita, pystyivät yrityksen perustamaan pienelle oli vaikeampaa. Ja kiitoksia sitten Borsan. Kiitoksia puhemies. Ei. najvaniji resursi koje poduzetnice trebaju su laki pristup financiranju te potpora okoline kako bi to lake uskladile privatne i poslovne obveze. rahoitusta tarvitaan naisille ja on hyvin harvoja maita joissa on strategia naisyrittäjyyttä ajatellen ja näin tarvitaan myönteisiä muutoksia taloudessa ja koko yhteiskunnassa. Minä tuen tätä. habár a vállalkozáspolitika a lisszaboni szerződés óta politikai prioritás az unió még mindig le van maradva. two thousand and twelve ben a vállalkozóknak csupán thirty. kiitoksia puhemies kolmekymmentäyksi prosenttia vain yrittäjistä Euroopassa on naisia, joten hyvin pitkä tie on vielä edessä. Ja edistystä tarvitaan, kun on kyse naisten osallistumista työmarkkinoilla. Katson kuitenkin, että nyt täytyy voida myöskin saada aikaan kunnon tasapaino perhe- ja työelämän välillä. Perhetuet ja sosiaalituet täytyy tällä tavalla muokata uuteen uskoon. Tämä on suuri tehtävä, joka meillä on edessämme. Yrityskulttuuria täytyy edistää ja koulutuksessa täytyy ottaa se huomioon, varsinkin aloilla, joilla enimmäkseen toimii naisia. Lisäksi tämä asianmukainen tasapaino täytyy todellakin varmistaa vuoteen 2020 mennessä. Silloin halutaan tavoitteeseen päästä siihen, että 75 prosenttia naisista on työmarkkinoilla. Tähän on vielä pitkä tie. Paldies, priekšsēdētāja kungs. No Kiitoksia puhemies. Oikeudelliset näkökulmat. Siinä ei ole mitään eroa naisten ja miesten välillä, miten siinä voisikaan olla, mutta tilastot osoittavat jotain muuta. Noin kolmannes Euroopan unionin liiketoiminnan naisista ovat naisia, mutta me tarvitsemme uudistuksia tällä alalla ne ovat olennaisia, jotta me voisimme tosiaankin äh, puuttua äh, sukupuolten välisiin eroihin tässä asiassa. Naiskiintiöt ähm, hallituksissa, yritysten hallituksissa, niihin pitää puuttua myös. Ja äh, tarvitaan tasa-arvoa näissä asioissa, mutta pitää katsoa myös ansioita miten ihmiset ovat ansioituneet ja ainoastaan ammattilaiset otetaan huomioon. Ja Kelly. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran Tämä on aihe, jota on seurattu ja olen itse seurannut jo vuosia. Täytyy sanoa, että kun aluksi näin nämä luvut, jotka liittyvät nais- ja miesyrittäjiin, olin todella yllättynyt niistä eroista, ja mietin, että miksi nämä erot olivat siellä. Ja kollegat ovat ottaneet esille joitakin syitä, mutta yksi niistä on luottamus. Ja se on asia, joka on kasvanut vuosien ajalla tai muotoutunut vuosien ajana ja aikana. Ja näihin asioihin on puututtava niiden juurilla niin, että miehet ja naiset molemmat voivat ryhtyä yrittäjiksi yhtäläisesti. Ja sama koskee rahoitusta. On olemassa sellainen käsitys ehkä, että naisyrittäjät eivät saa samoja mahdollisuuksia rahoitukseen, kun he haluavat aloittaa yrityksiä, samoin kuin miehet. No, omassa maassani näen, että mm, muutoksia on tapahtunut. On erilaisia tukialustoja naisille, naisyrittäjille ja naisyrittäjyys kehittyy. Ja tämä on tärkeää kehitystä. Kiitoksia. Honorevoli Petir, Gospodine predsjednie udio ena poduzetnica u... Kiitoksia puhemies. Naisyrittäjien osuus kaikista yrityksistä Kroatiassa on vain 30 prosenttia, hieman alle Euroopan keskiarvon. Euroopassa keskimäärin 33 prosenttia naisista omista yrityksensä ja 7 prosenttia on itse aloittanut perustanut yrityksensä. Tämä on merkittävä edistystä verrattuna vuoteen 2001, jolloin naisyrittäjien osuus Kroatiassa oli vain 7 prosenttia kaikista yrityksistä. Naiset voivat kuitenkin tehdä vielä paljon enemmän. Naisyrittäjien potentiaali on valtaisaa. Samoin ne esteet, joita naisilla on edessään, kun he pyrkivät perustamaan oman yrityksensä. Siksi minä tuen vetomusta, joka tai mietintöön sisältyy, jotta luotaisiin erityisstrategioita, joiden kautta pystyisimme auttamaan poistamaan byrokratian esteitä esimerkiksi kun on kyse pääoman saannista. Lisäksi halutaan lisää koulutusohjelmia ja valistusta naisille. Tämä on erittäin tärkeää. Meillä täytyy kohdennettuja toimia, jotka helpottavat naisten pyrkimyksiä, kun he pyrkivät yhdistämään perheet työelämään ja ryhtymään yrittäjiksi ilman, että he joutuvat pelkäämään, että heidän roolinsa perheen äitinä ja perheenjäsenenä kärsii. Edustaja Dodds. Kiitoksia. Minä lähestyn tämän päivästä keskustelua ja äänestystä ää, äh, naisyrittäjyydestä ää, äh, niin, että mietin, mikä on mahdollista. Minun omalla alueellani Pohjois-Irlannissa meillä on ää, äh, naispuolinen ministeri. Tämä ei ole ainoastaan siis pääministerimme on naispuolinen ja tämä on valtava askel aivan oikeaan suuntaan. Ähm, tämä ei ole välttämättä äh, onnistunut, onnistumisen kertomusta niille, jotka haluavat saada naisille mahdollisuuksia äh, yrityselämässä. Kuitenkin tämä on esimerkki naisesta, joka on tehnyt töitä ja lähtenyt maaseudulta hyvää työtä, kovasti työtä ja erittäin päättäväisesti on halunnut menestyä ja kun mietin nyt tämän mietinnön tekijöitä, minulla on selkeä viesti. Minä tuen teidän tavoitteitanne, että rikotaan rajat naisten osalta. Ja minäkin haluan poistaa esteet naisten pääsyyn koulutukseen. Minä haluan antaa naisille mm, yhteiskunnassamme eh, hyvän pohjan yrittäjyyttä ajatellen. En ole kuitenkaan samaa mieltä kiintiöistä enkä halua poistaa. Edustaja Harkin. Chair. This is an important... Puhemies, tämä on tärkeä mietintö naisyrittäjyydestä. Olin todella iloinen, kun saatoin äänestää sen puolesta. Kun tarkastellaan lukuja, niin nähdään, että vain 31 prosenttia yrittäjistä EU-tasolla ovat naisia joten meidän täytyy kysyä itseltämme, mitä voimme tehdä EU-tasolla, jotta voisimme tukea naisyrittäjiä. No yksi mahdollisuuksista, joita meillä on mikrorahoitusväline, mutta jos katsotaan 2013 vuoden lukuja, niin huomataan, että nais- ja miesyrittäjien yr- hakuluvut ovat 60 prosenttia ja 40 naisilla, joten tämä tarkoittaa sitä, että EU-tasolla on tehtävä enemmän. Ja tässä kontekstissa mielelläni tuin tarkistusta, jossa pyydettiin komissiota valvomaan sukupuolten virtaistamiskehitystä ja yritysrahoituksen myöntämistä siinä suhteessa. Mikrorahoitus luvut osoittavat tämän välttämättömyyden. Eurooppalainen verkosto, joka tukisi naisyrittäjiä auttaa, naisyrittäjiä auttaisi stereotypioidista eroon hankkiutumisessa. Olisi hyvä perustaa sellainen online-alusta, joka antaisi koulutusta ja äh, liiketoiminta tukea monenlaisissa äh, yhteyksissä. Myöskin tällaiset naispuoliset bisnesenkelit olisivat erittäin hyvä ratkaisu. Ja sitten edustaja Boilan. Ei näytä olevan paikalla. Ja sitten edustaja Zitnanska. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Gratulujem... Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella herra Pluraa hänen mietinnöstään. Siinä on monia myönteisiä lähestymistapoja. Tämä on erittäin hyvä jäsenvaltioidenkin kannalta me mietintö. Mikä nähdäkseni on tärkeää, on se tosiasia, että tämän mietinnön yhteydessä emme unohda sukupuolten tasa-arvoa. Tässä verrataan sen puolesta, että viranomaiset paremmin pitäytyisivät UNA-sopimuksen silläkin, kun on kyse vammaisista, jotta heidän eriarvoisuudestaan päästäisiin eroon. Mietintö on sellainen, että sen otetaan huomioon kokonaisvaltainen oppiminen ja myöskin vammaisten mahdollisuus saada erilaisia tukia. Erään seikan hausin poimia esiin. Minun nähdäkseni tämä periaate on erittäin tärkeä. Kyse on myöskin joustavuudesta. Joustavuudesta silloin, kun on kyse opiskelijoista heille täytyy antaa mahdollisuus suorittaa opintonsa sellaisella tavalla, että he voivat opiskella sellaista alaa, joka teki heidät onnelliseksi loppuelämänsä ajaksi. And, um... Kiitoksia puhemies. E, erittäin mielelläni tuen tätä mietintöä, jotta nuoriso saisi työllisyyttä ja koulutusta mutta siitä huolimatta tämä ongelma ei ole mikään uusi. 95 nuorisotyöttömyys oli 21 prosenttia yli 20 vuotta sitten siis. Ja nyt katsomme myös aikaisempia vuosi, aikaisempia sukupolvia siellä on ollut samoja ongelmia myös. Nyt halutaan kehittää olennaisia taitoja. Koulutus on todellakin olennainen tällä alalla – ja sen pitää tehdä yhteistyössä tai eh, tehdä yhteistyötä työllisyyden tai työelämän kanssa. Ja me tarvitsemme uutta keskiötä tässä mallissa ja tässä on ehkä liikaa painotettu paperipuolta ja niitä todistuksia, jotka eivät takaa nuorisolle välttämättä niitä taitoja, joita tarvitaan omassa maassani. Haluamme tarjota sellaisia, sellaista koulutusta, jota työnantajat haluavat, jotta nuoriso saa tarvittavat taidot. Honorevole Morvai. Edustaja Morvai seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Äänestin tyhjää tämän mietinnön yhteydessä koska katson, että kohdat A ja C luen seuraavalla tavalla. 4,6 miljoonaa nuorta Euroopassa on työttömänä. Ja eurooppalaisten nuorten määrä, jotka ovat 15-25-vuotiaita, jotka ovat ilman koulutusta ja ilman työtä, on yli 7 miljoonaa. Työttömyys nuorten keskuudessa on yli 20 prosenttia kohdassa C. Luen, että erityisesti nuoret kärsivät työttömyydestä. Haluaisin ehdottaa seuraavaa. Rouva Angela Merkelille pitäisi lähettää kutsu ja kysyä häneltä, miksi näissä olosuhteissa te katsotte, että Afrikasta ja Aasiasta kutsutaan paikan päälle miljoonia maahanmuuttajia samalla kun meillä on valtava työttömyysongelma omien nuortemme keskuudessa. Juuri nuorten, omien nuortemme pitäisi päästä töihin eikä maahanmuuttajia. Thank you, Chair. Kiitoksia puhemies. Äänestin tämän äärimmäisen tärkeän mietinnön puolesta, jolla yritetään suitsia Euroopan yksi suurimmista haasteista, Nuorisotyöttömyys on joissakin jäsenvaltioissa 50 prosentin luokkaa ja meillä täytyy olla tavoitteena puuttua tähän siten, että nuorilla olisi laaja-alaista osaamista. Se on välttämättömyys, jotta yhä monimuotoisempi demokraattinen yhteiskunta voisi kukoistaa. Näyttää, että yhteiskunta muuttuu hyvin nopeasti ja on hyvin vaikeata ennustaa tulevia tarvittavia taitoja. Ja sen takia nuorilla täytyy olla mahdollisimman laajat taidot. Meidän täytyy tukea myöskin jäsenvaltioita, jotta ne tekisivät yhteistyötä ja vaihtaisivat hyviä käytänteitä koulutuksen ja oppimisen alalla ja erityisesti työhön perustuvan oppimisen alalla. Nuorisolla täytyy olla teknisiä taitoja, yrittäjäasennetta, kielitaitoja ja itseluottamusta myös myöskin. Ja tietenkin elinaikanaan he joutuvat sopeutumaan muutoksiin ja varmistamaan, että he voivat siirtyä sujuvasti työstä toiseen. Edustaja Jel. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamentin, megszavaztam, támogattam. Kiitoksia, minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Ja olen aktiivisesti seurannut ja tukenut tämän mietinnön laadintaa mitään tärkeämpää kysymystä ei ole kuin nuorten työllisyys ja työpaikan luominen nuorelle. Tällä hetkellä on miljoonia nuoria työttömänä Euroopassa. Kyse on suorastaan katastrofista. Emme voi elää taikka edes unelmoida rauhanomaisesta Euroopasta niin kauan kuin tilanne on tämä. Nyt tarvitaan kipeästi toimia. Tässä viitataan myöskin siihen, kuinka valtavan suuri vastuun jäsenvaltioille eri alueilla. Ei ole mitään syytä, miksikö Unkarin hallitus nyt olen rapauttamassa, tuhoamassa maan koulutusjärjestelmää oikeistoradikaalipuolue Jobik äänesti esimerkiksi tyhjää ja ei tukenut tätä mietintöä. Minä ehdottaisin, että tämä asiakirja otettaisi, otettaisiin pohjaksi ja otettaisiin tämä asia kaikkein tärkeimmäksi prioriteetiksi tästä eteenpäin. Kiitoksia puhemies. Pari lukua ottaisin esiin. Ne osoittavat, miten heikosti on asia hoidettu. Viisi miljoonaa työtöntä nuorta Euroopassa, kaksi miljoonaa työpaikkaa tarjolla. Minkä tähden emme tarjoa nuorille näitä taitoja, joita tarvitaan, jotta nämä työpaikat täytetään, jotta nuoret saisivat heti työn? jäsenvaltioilla on kyllä varat käytössään, jotta voitaisiin parantaa näiden nuorten taitoja, jos he haluavat päästä eteenpäin. Mutta on aivan selvää, että useissa maissa on yleensä koulutus vain pidemmälle. Meidän pitää puuttua valvontaan, varojen käytön valvontaan niin, että koulutus johtaa työpaikkoihin. Ja meidän on todellakin nopeasti toimittava, on edistettävä nuorten yrittäjyyttä Erasmus-ohjelman kautta ja niiden laitosten kautta, joita on, ole, joita on olemassa jo. Tämä on tärkeää kaikissa jäsenvaltioissa, omassanikin. Edustaja Mamikins. Kiitos puhemies. Äänestin tämän mietinnön puolesta suurella ilolla, koska se on äärimmäisen tärkeä raporttimietintö. Nuorisotyöttömyys on koko EUn suurimpia taloudellisia taakkoja ja omassa maassani Latviassa nuorisotyöttömyydestä on tullut todellinen tragedia koko maalle. Joten mikä tahansa lähestymistapa tai metodi, joka nuorisotyöttömyyttä voisi vähentää, taikka politiikka, on kovasti tervetullutta. Pääasia tässä on se, ainakin tutkimusten mukaan, että 35-vuotiaille olisi tarjolla harjoittelupaikkoja. Tämä on suuri ongelma. Tarvitsemme toimenpiteitä, joilla voimme vähentää nuorisotyöttömyyttä ei pelkästään Latviassa, vaan koko eu ja minun mielestäni tämä on aivan kärkiongelmamme. Edustaja Sokol. Yli kaksikymmentä prosenttia nuorista on työttömiä. Tämä on suurin työllisyyteen liittyvä haaste, jonka me hoidamme hoitaminen jäsenvaltiossa. Tämä osoittaa myöskin sen, että Euroopan parlamentinkin täytyy jatkuvasti pitää tätä asiaa esityslistalla päällimmäisenä. Mietin, jos aivan oikein todetaan, että nuorten tietotaito ei vastaa työpaikkoja ja koulutusjärjestelmissä on pikkaa monessa jäsenvaltiossa. Lukuisissa keski euroopan maissa on puutteita ja meidän täytyy nopeasti niihin tarttua. Esimerkiksi estää koulupudokkaiden syntyminen varsinkin tietyissä sosiaalisissa luokissa, kuten romanien kesken. Meidän pitäisi enemmänkin eurooppalaisessa työllisyysstrategiassa ja talouden ohjausjaksossa keskittyä työllisyyteen niin, että koulutusjärjestelmiin saataisiin parannuksia, jotta nuoret pysyisivät koulussa ja he olisivat valmiita työelämään. Ja he tarvitsevat myöskin tukea, kun he siirtyvät ammattikoulutuksesta työelämään. Mr. Kelly. Kiitos puhemies. Minä tuin tätä mietintöä mielelläni ja äänestin oman ryhmäni linjan mukaisesti. Aivan ilmeisesti on todellakin harmi, että nuoria on niin paljon työttömänä EU-ssa, varsinkin omassa maassani. Heitä on talouskriisin aikana olen nähnyt, että nuoret, joilla on paljon taitoja, hakevat työpaikkoja ja menevät haastatteluihin ja sitten he saavat tuon saman kirjeen, jossa sanotaan äh, valitettavasti, ette päässyt äh, tällä kertaa tähän työpaikkaan, äh, yritäkää uudestaan. Ja tämä tapahtuu monille nuorille kerta toisensa jälkeen. Nuoret pettyvät ja sitten meidän nuoremme lähtivät maailmalle muualle. Tiedän, että asiat ovat muuttumassa maassani, niin talous on kasvussa useita prosentteja tänä vuonna ja monet nuoret tulevat täyttämään nyt työpaikkoja. Toivottavasti sama tapahtuu muissakin unionin jäsenvaltioissa. Edustaja Pospisil. E, Minä äänestin tämän mietinnön puolesta. Nuoristotyöttömyys liittyy eri maiden talouteen EU-ssa. Toisaalta ilmiö on niin laajalle levinnyt, että meillä täytyy olla aktiivista politiikkaa käytettävänä ja olen iloinen, että tämä mietintö hyväksyttiin. Toinenkin yhteys nuorisotyöttömyyteen on nimittäin koulutuksella ja niillä taidoilla, joita koulutus tarjoaa ja kuinka niitä tarvitaan työelämällä, työelämässä. Maailmanlaajuisessa maailmassa, globaalissa maailmassa tämän mukainen kansallinen koulutus ei pelkästään riitä. Ja sen takia tuen Erasmuksen kaltaisia ohjelmia. Tiedän yliopiston opettajana itse, että tällaisissa ohjelmissa parantuvat kielitaidot ja erilaiset muut taidot. Ja lisäksi ne antavat mahdollisuuden opiskelijalle kypsyä ihmisenä, kasvaa, viettää sen pari vuotta ulkomailla uusi Erasmus-ohjelma nuorille yrittäjille on oikein hyvä ajatus ja kaiken kaikkiaan olen iloinen, että tämä hyvä mietintö hyväksyttiin. Ja Petir. Kiitoksia puhemies. Äänestin mietinnön puolesta, koska siinä puhutaan niihin tärkeimpiin ongelmiin, joita jäsenvaltiossa tällä hetkellä on, mukana Kroatiassa. Eurostatin lukujen mukaan Kroatiassa alle 25-vuotiaiden työttömyysaste vuonna 2015 toisella vuosi neljänneksellä oli 43 prosenttia. Valitettavasti tämä tarkoittaa sitä, että Kroatian luvut ovat kaikkein korkeimmat Euroopassa. Ehdotetut toimenpiteet voivat auttaa parantamaan tilanteen Euroopassa ja kehottaisinkin komissiota ja jäsenvaltioiden viranomaisia suunnittelemaan ohjelmia ja hankkeita, jotka auttaisivat nuoria saamaan tarjottavat taidot, jotta he voivat kilpailla työmarkkinoilla. Tässä suhteessa tässä yhteydessä haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi aloitteen varmistaa läheisempi yhteistyö koulutuspuolen julkisten viranomaisten kansalaisyhteiskunnan ja liike-elämän välillä. Yrityssektori niin ikään hyötyy tästä, ei pelkästään nuoret itse, koska uusia työpaikkoja tulee tällä tavalla syntymään. I... Olen tyytyväinen äh, siihen, että tässä halutaan puuttua kautta linjan työttömyyteen, mutta äh, tosiaan tärkeää on kehittää taitoja meidän pitää tunnustaa se, että on hyvin erilaisia tilanteita nuorten keskuudessa. Nyt täytyy ottaa käyttöön erilaisia synergioita hallitusten ja elinkeinoelämän kesken, jotta saadaan aikaan työpaikkoja. Tämä osoittaa, että verkostossa pitäisi olla mukana yrityksiä ja varsinkin pk-yrityksiä, samoin kuin koulutuslaitoksia ja muita yhteiskunnan järjestöjä hyvin tärkeitä äh, suhteita on äh, julkisen ja yksityisen välillä. Meidän täytyy muistaa myös äh, kansainvälinen ulottuvuus, mutta jos nyt pyritään antamaan nuorisolle mahdollisuuksia yhteiskunnassa, silloin pitää toimia niin, että syntyy työpaikkoja. Ja tällä tavoin äh, on haluttu edistää myös vapaaehtoisjärjestöjä, jotka tukevat nuoria Pohjois-Irlannissa tämän äh, rahaston, rahaston toimintaa, eh, vaikeuttaa byrokratiaa. Pidin tästä mietinnöstä siksi, että siinä on käytännön ehdotuksia seitsemän 7,5 miljoonan nuorisotyöttömän auttamiseksi joko koulutuksen tai työllistämisen keinoin. Koulutuksen ja työelämän välinen ristiriita tai välinen taito ristiriita pitää sisällään myös eh, ylipätevöitymisen ja alipätevöitymisen. Ja tässä tarvitaan koulutuslaitosten, eri äh, viranomaisten, työmarkkinaosapuolten välisiä kumppanuuksia, jotta voitaisiin auttaa nuoria integroitumaan työmarkkinoille. Ja tätä voidaan helpottaa myöskin koulutukselle kantaa oppilaille toisen mahdollisuuden. Tässä mietinnössä korostetaan myös työpaikkojen ja taitojen yhteensovittamista ja holistista koulutusta. Koulutus tarkoittaa Koulutus on elämää varten, ei pelkästään työtä varten. Myös on tärkeää jatkaa jatkuvaa vuoropuhelua, josta puhuin aikaisemmin, ja myöskin mentorointiohjelmat, joilla valmistetaan nuoria siirtymään koulusta työelämään ovat tuen arvoisia. Myöskin uudet teknologiat ovat tärkeitä uusien teollisuuden, teollisuuden alojen ja myöskin uusien työpaikojen luomiseksi. Kiitos. Siirrytään sitten Kallasin ja Gebertin mietintöön ja ensimmäisenä edustaja Pospisil. Pane předsedo, já jsem s radostí Kiitoksia puhemies. Pystyin ilomielin äänestämään tämän mietinnön puolesta. Uskon, että digitaaliset sisämarkkinat ovat yksi suurimpia tämän vaalikauden prioriteetteja, erityisestikin mikäli me onnistumme lisäämään verkkovälitteisen myynnin volyymia. Tämä olisi erittäin hyvä asia. Schengen-alue meillä on, eikä rajoja, mutta digitaalisilla markkinoilla edelleenkin rajoja on. Ne täytyy poistaa. Tutkimukset osoittavat, että yhä enemmän yritykset myyvät tavaroitaan internetin välityksellä, mutta kansallisten rajojen sisällä vain hyvin vähän on vain rajat ylittävää kauppaa. Tsekin tasavallassa 26 prosenttia PK-yrityksistä myy tavaroitaan verkkovälitteisesti, mutta vain 7 prosenttia myy tavaroita rajat ylittävällä tavalla, joten meidän täytyy varmistaa, että verkkovälitteinen myynti helpottuu ja mietintö pyrkii juuri tuohon. Onorevole Benito Ziluaga. Edustaja Benito Ziluaga. Eh, nos hemos abstenido en la votación sobre el informe. Me äänestimme tyhjää tässä mietinnössä. Eh, digitaaliset sisämarkkinat. Tässä pitää äh, soveltaa äh, myös sitä, miten äh, sopeutetaan yhteiskuntaa tähän uuteen tilanteeseen. Yhtenäismarkkinoiden osalta tämä on ollut aina yksi mahdollisuus. Tällä tavoin voidaan saada aikaan laadukkaita työpaikkoja. Tässä on mm, vaarana se, että suositaan enemmän suuryrityksiä kuin pk-yrityksiä. Digitaaliset markkinat heijastelevat tilannettamme markkinoilla muutenkin, ja tässä pyritään mennä paljon pidemmälle kuin mihin ollaan nyt päästy. Ja niinpä kansalaisten hyödyksi pitäisi toimia niin, että internetistä tulee yhteinen toiminta, osallistumispaikka, demokraattinen alue, niin kuin arabikevään aikana. Eh, sen ei pitäisi olla ainoastaan uusi kauppapaikka. Morvai. Morvai. Köszönöm Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, joka käsitteli digitaalisia sisämarkkinoita. Kohdassa se oli kuitenkin surullinen lukiessani, että 4 prosenttia vain PK-yrityksistä myy tavaroitaan internetin välityksellä. Mukana ovat myöskin mikroyritykset, kaikkein pienimmät yritykset tässä luussa. Kotimaassani siellä on ihmisiä, jotka hoitavat vanhuksia tai lapsia ja tekevät hienoja käsitöitä siinä ohessa, taikka keittävät marmeladia kotona ja kaikki tällaiset kotiteollisuuden tuotteet täytyisi voida myydä ja he pystyisivät äh, tarjoamaan perheiden paremman elämän, mikä he voisivat myydä tuotteensa. Näitä mahdollisuuksia pitäisi luoda. Ja kun palaan kotimaahani, minä tulen äh, vetämään viranomaisiin ja kysyn heiltä, mitä mahdollisuuksia olisi, että aivan kaikkein pienimmät yritykset voisivat äh, paremmin markkinoida tuotteitaan verkkovälitteisesti. Tämä voisi huomattavasti parantaa näiden perheen elämää. Olisin erittäin iloinen, mikäli Olisit? olette myöskin samalla linjalla minun kanssani tässä. europskoj uniji obvezni su pridržavati se strogih pravila europskog zakonodavstva poput roka od četrnaest dana za odustajanje od kupovine. to je pošteno. Niin, meidän täytyy kaikkien äh, toimia niin, että kuluttajat, heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja tässä monet äh, kansalaiset tekevät ostoksia äh, internetistä, mutta eivät tiedä, mitkä ovat heidän oikeutensa. Äh, kuluttajan on hyvin vaikea päätellä, onko, onko myyjä todella EU-ssa. Ja jos me nyt otamme käyttöön erityisen luottamusmerkin, niin siitä tulisi helpompaa. Ja kun mietitään toimituksia, sekin on tärkeä kysymys. Sen pitää olla halvempaa ja avoimempaa. Me emme voi hyväksyä, että nettikauppa leviää, jos kuluttajan oikeuksia ei katsota. Digitaaliajan alussa unionin täytyy tajuta, mitkä mahdollisuudet internet ja sähkökauppa sille tarjoaa, jotta yhteismarkkinat voisivat kehittyä edelleen. Digitaalinen vallankumous antaa rajattomat mahdollisuudet suorittaa varsinainen vallankumous kaikilla teollisuuden aloilla Euroopassa ja muuttaa kaikkien elämää. Kun digitaalimarkkinat tehdään kaikkien kansalaisten saataville, niin silloin saadaan aikaiseksi sellainen ää, talo, tietointensiivinen yhteiskunta, joka luo työpaikkoja ja antaa lisätaloudellisia mahdollisuuksia. Kuluttajat ja pk-yritykset ja myöskin heikoimmassa asemassa olevat tahet, tahot ja henkilöt täytyy saada siihen asemaan, että kaikilla on pääsy ja edullinen pääsy online-maailmaan. Kansalaisten täytyy paremmin ymmärtää kuinka digitaalista vallankumousta voidaan käyttää hyödyksi hyödyntämällä äh, älykkäitä palveluita ja sen tarjoamia etuja. Perinteisten teollisuuden alojen digitalisoituminen täytyy tapahtua niin, että Eurooppa on ajan tasalla ja valmis tulevaisuuden haasteisiin. Edustaja Caputo. Puhemies, kiitoksia. Teksti, josta äänestettiin, selkeästi määrittelee, mitkä ovat Euroopan mahdollisuudet ja haasteet digitaalisilla yhteismarkkinoilla. Toivon, että komissio ottaa huomioon täällä esitetyt huomautukset. Rajat ylittävän kaupan oikeusperusta, joka on harmonisoitu, antaa mahdollisuuden sekä kuluttajille että yrityksille toimia asianmukaisesti digitaalisilla alustoilla, samoin kuin myöskin säännöt, jolla pystytään takaamaan oikeuksien haltijoille asianmukaiset korvaukset. Tarvitaan oikeuskehystä kehusta myöskin piratismin ja internetin laittomien sisältöjen torjuntaan torjuntaa, jolla vaaditaan, äh, määritetään myöskin ne välikäsien online, äh, asema online-alustoilla. Vain jos EU osaa siirtyä tähän äh, suuntaan ja kiinnittää asianmukaisesti huomiota esimerkiksi massadataan, pilvipalveluihin ja asioiden internetiin, niin silloin digitaaliset yhteismarkkinat voivat luoda myöskin työpaikkoja, laadukkaita työpaikkoja ja myöskin nuorisolle. Edustaja Kelly sitten. Kiitoksia puhemies. Kiitos jälleen kerran, että sain puheenvuoron. Toteasin jälleen kerran, että äänestin tämän mietinnön puolesta. Noudatin tässä ryhmäni linjausta. Kyse on tämän tärkeästä aiheesta. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Tämä liittyy myöskin muihin seikkoihin, joista tänään on puhuttu, mukaan luettuna nuorisotyöttömyys ja nuorten tai pikemminkin naisten mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi. Tämä tarjoaa loistavia tilaisuuksia Euroopan unionissa. Tällä voidaan luoda valtava määrä ylimääräisiä työpaikkoja, lisää työpaikkoja ilman, että syntyy lisää kustannuksia. 450 miljardia euroa voitaisiin saada lisää arvoa Euroopan talouteen, mikäli asiat hoidettaisiin asianmukaisesti. Tätä täytyykin pohtia, hoidammeko asiat kunnolla, jotta voimme tavoitteeseen päästä. Me täytyy varmistaa, että kaikki mahdolliset esteet liike-elämän toiminnasta täytyy poistaa. Ja samalla täytyy varmistaa, että ihmistä on helpompi myydä ja ostaa tavaroita verkkovälitteisesti. Kiitos. Honorevoli Arkin. Edustaja Haakin. Eh, äh, puhemies äh, mielelläni tuin tätä mietintöä digitaalisista sisämarkkinoista koska äh, siinä luodaan puitteet digitaaliselle tulevaisuudelle. kuitenkin tarkistus kaksikymmentäneljä se ei ollut alden mm, tarkistus mutta siinä yritetään saada aikaan tasapaino niin että tunnustetaan että digitalisointi digitalisointi on demokratisoitua ja tässä annetaan uusia haasteita myös, ajatellen työaikoja, burnoutia. Tuin alkuperäistä tekstiä, koska siinä haluttiin saada aikaan digitalisoinnin vaikutusten arviointia, miten se vaikuttaa työvoimaan ja perheemään, samoin kuin siihen, miten kumppanuus kehittyy, mutta Totta kai, jos me menemme sokeasti eteenpäin, emmekä mieti kielteisiä vaikutuksia, se ei toimi. Digitaaliset markkinat eivät sinänsä takaa hyviä tuloksia, vaan pitää katsoa myönteisiä kielteisiä vaikutuksia ja meidän pitää minimoida ne kielteiset ja tukea myönteisiä. Näin päättyvät äänestysselitykset ja istunto keskeytetään kello 15 saakka.